puheenjohtajan ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkislausuma Jemenin humanitaarisesta tilanteesta. Ja ensimmäinen puhuja on äh, puheenjohtaja maan edustaja Kunders. Olkaa hyvä. Uh, uh, uh, Puhemies, parlamentin jäsenet, haluaisin ensinnä kiittää parlamenttia tärkeästä hyvän ajankohtaan tulevasta keskustelusta. Humanitaarinen tilanne Jemenissä aiheena on niin, on niin että Jemeniä on liikaa yli katsottu. Se on ollut vähän tämän unohdettu kriisi ja on kuitenkin aivan välttämätöntä, että kiinnitämme huomiota siihen, mitä on kuvattu humanitaarisena kriisinä, joka on katastrofaalinen suuruudeltaan ylittää kaikki muut, kun ajatellaan välittömän avun tarpeessa olevien määrää. Huolimatta toistuvista kansainvälistä tuomionsanoista jatkuvasti näemme, että ei välitetä perusperiaatteistakaan ihmisoikeuslai, kansainvälistä ihmisoikeuslaista. Siviilit ja infrastruktuuri on kaikkien konfliktin osapuolten hyökkäyksen kohteena lähes päivittäin. Olemme aivan erityisen huolissamme hiljattaista hyökkäyksistä kohdistuen lääkäreihin ilman rajoja. Heidän, varus, heidän toimistoa vastaan on hyökätty ja tästä on syntynyt jälleen kuolemantapauksia. Tämä osoittaa, miten on rikottu kansainvälistä oikeutta tämän sodan aikana. Humanitaarisen kriisin merkitys vain kasvaa. Humanitaariset järjestöt ovat arvioineet, että kaksi 22 prosenttia väestöstä tarvitsee humanitaarista apua, 14,4 miljoonaa kärsii elintarvikepuutteesta, 14,1 on ilman asuntoa ja ihmisiltä puuttuu vettä ja viemäröintiä. EU on aktiivisesti pyrkinyt ratkaisemaan tätä ongelmaa ja palauttamaan ihmisille perusarvot. Toimimme eri rintamilla. Mitä tulee humanitaariseen puoleen, komissio on lisännyt hätäapuaan Jemenillä 17 miljoonalla eurolla joulukuussa kokonais summa kriisissä on 52 miljoonaa euroa viime vuoden osalta. Jotkut jäsenvaltiot ovat antaneet oman panoksensa humanitaariselle avulle ja jatkoa tulee seuraamaan pyritään avustamaan kaikkein haavoittuvaisempia sisäisesti, sisäisesti siirtymään joutuja pakolaisia, jotka vieneet kiinni Jemenin ja ottamaan huomioon vesi- ja elintarvikekriisi. Kaikki tämä on vain pahentanut kriisin jatkuessa. EU jatkossakin vetoaa kaikkiin osapuoliin, jotta humanitaarinen apu pääsisi paikalle. Kuitenkin humanitaarisen rahoituksen määrä on vain yksi osa ongelma. Tiedämme tämän väestö on riippuvainen 90 prosenttisesti tuonnista, mitä tulee perustarpeisiin joten saaron poistaminen on myös erittäin tärkeää. Tässä mielessä EU tekee läheistä yhteistyötä YK kanssa ja muiden kumppaneiden kanssa, jotta voitaisiin nopeuttaa YK varmennusmekanismin toteuttamista, jotta voidaan varmistaa humanitaarisen avun kulku Jemeniin ja kauppa myös kävisi siihen suuntaan. Sitten toinen rintama on poliittista toimintaa Vihamielisyysten lisääntyminen viime vuonna ja erityisesti viime vuoden maaliskuusta lähtien on pahasti heikentänyt saavutuksia sitä, miten voidaan täytäntöönpanna Jemenin siirtymävaihetta on johtanut maan humanitaarisen tuhon partaalle. EU on todennut päätelmissään 20 huhtikuuta, ja että uskoo vahvasti, että ratkaisu kriisiin sen täytyy olla poliittinen. Pitää saada osallistava poliittinen ratkaisu, joka täysin täyttää puitteet, jotka on saatu tiedosta aloitteesta ja kansallisen vuoropuhelukonferenssista ja YK päätöslauselmien tekstejä pitää noudattaa. Tämä on ainoa kestävä tapa lieventää jemeniläisten tuskaa. YK Geneven neuvottelun jälkeen kesäkuussa toinen neuvottelukierros pidettiin Sveitsissä viime vuonna. EU koordinoi YK kanssa toimintaa ja pyrimme jatkossakin auttamaan osapuolten välisessä, välisessä yhteistyössä, jotta kokouksia voidaan järjestää ihan lähipäivinä. Konfliktissa on nyt ollut mukana erilaisia alueellisia toimijoita. Halutaan rohkaista kaikkia relevantteja toimijoita toimimaan myönteisessä hengessä, jotta löydetään poliittinen ratkaisu kriisiin. Yksi päähuolista EU:ssa on se, miten täytäntöön pannaan välittömiä toimia, jotka johtavat kestävään tulitaukoon. Ensimmäiset tulitauot eivät ole onnistuneet johtuen osapuolten rikkomuksista. On ratkaisevan tärkeää, että lisätään luottamustoimia mukaan lukien se, että täysin noudatetaan kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä ja ihmisoikeuksia ja palautetaan, vapautetaan mielipidevankeja. vankeja omat raavun pitää päästä avustamaan väestöä erityisesti Taisin kaupungissa, mutta myös Saadassa ja muilla alueilla, jotka ovat kärsineet. Pääsy pitää sinne taata. Jemenin dramaattinen tilanne, kun joku pyritään varmistamaan vastuuvelvollisuus väkivaltaisuus on tärkeä osa, jotta löydetään pysyvä ratkaisu konfliktiin. YK ihmisoikeusneuvosto hyväksyi kompromissipäätöslauselman toinen lokakuuta 2015 teknisestä avusta ja valmiuksen rakentamista Jemenissä ihmisoikeuskysymyksissä. Siinä asetetaan ehdot kansainväliselle tutkintavalio- kansalliselle tutkintavaliokunnalle. Odotamme, että se toimii myös riippumattomasti. Toistan vetomuksemme ja riippumattomalla tavalla tutkia kaikkia väitettyjä rikkomuskysymyksiä ihmisoikeusasioissa. EU odottaa neuvoston 34. kokousta ja raporttia tästä YKssa. Kiitoksia puhemies. Vielen Dank, Herr Minister. Wir kommen nun Kiitos ministeri. Ja nyt sitten yksittäisten ryhmien puhujat. Ensimmäinen on edustaja Maria Gabriel EPP-ryhmän nimissä. Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, arvoisa ministeri, Jemenin tilanne, humanitaarinen, poliittinen ja muu tilanne on katastrofaalinen. Alle vuoden on kestänyt tämä konflikti, mutta tilanne on melkein huonompi kuin Syyriassa viiden vuoden jälkeen. Se on yksi, YK mielestä yksi pahimmista tilanteista. Kuitenkaan kansainvälisen yhteisön sitoumukset eivät osoita tätä. Meidän täytyy muistuttaa jäsenvaltioille ja kansainväliselle yhteistyölle yhteisölle siitä, että niiden täytyy tarkistaa humanitaarisen avun toimia sillä voidaan auttaa tämän sisällissodan siviiliuhreja. Uhka on kaksinkertainen. Sisällissota ja tämän maan jättäminen omilleen lisää ISISin ja muiden uhkaa. Ja tällä, tämä myös lisää epävarmu, epä, turvattomien alueiden määrää. Tämä on todella vaarallista ja EUn täytyy tukea humanitaarisesti vielä enemmän kuin Somaliaa tai Djiboutia. EUlla on tärkeä rooli tässä. Ensinnäkin meidän täytyy tukea YK työtä, jotta päästään aloittamaan neuvottelut ja voidaan pitää Jemen asialistalla. Lisäksi täytyy investoida enemmän poliittisiin suhteisiin Arabiliigan ja näiden maiden kanssa me muuten osoitamme, että me ole ottaneet opiksi arabikevään jälkeisistä konflikteista, mihin liittyy useita haasteita. Kiitos. Kiitos. Ja seuraavaksi Enrique Guerrero Salomme SND-ryhmän nimissä. Kiitoksia puhemies. Kun humanitaarinen kriisi johtuu sotaisista konfliktista ja erityisesti sisällissodasta maassa, niin silloin päätavoitteena on, että saavutetaan väkivaltaisuuksien pysähtyminen ja pyritään aikaan saamaan oikeudenmukainen kestävä rauha, koska niin kauan kuin konflikti jatkuu, niin syntyy ensinnäkin ihmishenkien menetyksiä ja toisaalta tuhotaan olennaisen tärkeää infrastruktuuria, joka liittyy enemmän niiden tarpeisiin, joilla on vähemmän mahdollisuus saada vettä, koulutusta, terveydenhoitoa, kolmanneksi väestön kotoan siirtyminen ja tilaisuuksien menettäminen koskien kokonaista su- sukupolvea. Ja mitä tulee humanitaarisen kysymyksiin, jatkuvasti rikotaan ihmisoikeuksia, ei tiedetä, minkälaisia periaatteita liittyy humanitaariseen toimintaan. Kaikki tämän tyyppiset kysymykset keskittyvät kriisitilanteessa, jonka nyt näemme toteutuvan Jemenissä. Ja niin kuin Voston edustaja sanoi, ja tässä tapauksessa myös komissio, Jemenissä on, ta, ihmisillä puuttuu perus tarvikkeita lähes 80 prosenttia väestöstä. Jatkuvasti tapahtuu ihmisoikeuksien rikkomuksia. Minun poliittinen ryhmäni ja erityisesti minä, joka olen vastuussa humanitaarisista kysymyksistä ja olen parlamentin pysyvä esittelijä asiassa, me tuemme neuvoston ponnisteluja, joihin se ryhtyi huhtikuussa ja marskuussa pyrkien tukemaan YK, että löydettäisiin kestävällä pohjalla oleva rauha, jossa kunnioitetaan ihmisoikeus, lopetetaan väkivaltaisuudet ja jonka kautta humanitaarinen apu pystyy pääsemään perille avustamaan miljoonia ihmisiä, joita tällä hetkellä puuttuu ihan olennaisinkin. Kiitos ja seuraava puhuja on Charles on gcr e ryhmän nimissä yksi minuutti. Rouva puhemies, yksi maailman köyhimmistä maista, joka on täysin lähes 90 prosenttisesti ollut riippuvainen ulkoa tuodusta elintarvikkeista, on nyt sodan aikana kaikesta avusta riippuvainen ja YK on tehnyt selväksi arviossaan, että tilanne on hyvin vakava. EU ja jäsenvaltiot ovat antaneet hyvin paljon rahaa tukena ja oma kotimaani on sijoittanut noin 250 miljoonaa puntaa viimeisen viiden vuoden aikana tähän apuun. Nyt meidän täytyy kuitenkin miettiä, onko järkeä lähentää tällaisia rahoja Jemeniin vain sen vuoksi, että kaikki nämä investoinnit eh, tuhotaan Saudi-Arabian sotilaallisissa eh, pommituksissa tärkeä infrastruktuuri ja siviilialueita on tuhottu, kun saudit ovat pommittaneet hyvin huonosti kohdennetusti ja erittäin paljon ihmisiä on kuollut. Saudi-Arabian ja Iranin äh, territoriaalinen sota on käymässä yhä rohkeammaksi ja sen vuoksi ihmiset äh, kärsivät yhä enemmän ja enemmän. Kiitokset. Seuraavaksi kaksi viikkoa Marice Schake, ALDE-ryhmän nimissä. arvoisa Kiitoksia puhemies. Ministeri Kunders, ihmiset kuolevat hitaasti nälkään, sairauteen ja koalito pommittaa heitä, joka on Saudien johtama, mutta sitä seuraa YK ja ystävät kuningaskunta. Pääministeri Kälmä tällä viikolla sanoi, että yritämme kaikkemme, jotta varmistamme sen, että Saudi-Arabian tekemä työ kohdennetaan kunnolla niin, Ilmeisestikin tämä nyt ei toimi. On häpeällistä, että teidän ehdotuksenne, tällä tarkoitan Alankomaiden hallituksen ehdotuksia, jotta eh, Saudi-Arabia poikotoi YK päätöksiä ja isossa britanniassa ei tuettu Alankomaita. EU, jos se haluaa olla vahva, tarvitsee yhteisen kannan. Ulkoaseen valiokunnassa puhuitte epävakauden kuljettamista, mikä uskoakseni on hyvä tavoite, mutta EU pitäisi ensinnäkin lopettaa aseiden vienti Saudi-Arabiaan ja haluaisin kysyä teiltä, oletteko valmis pyrkimään saamaan aikaan kauppasaaron tässä mielessä ainakin pommittajat, taisteluhelikopterit ja muut kuuluisivat tähän listaan, niin olisitteko valmis painostamaan niitä, jotka käyttävät rypälepommeja, jotka ovat suhteetonta väkivaltaa ja niitäkin ilmeisesti kuulemma käytetään Jemenissä. Haluaisin kysyä, oletteko samaa mieltä siitä, että väkivalta Jemenissä osoittaa, että EU pitää tarkistaa suhteitaan Saudi-Arabian kanssa ja itse asiassa toimia tasapainoisemmin siinä, miten suhtaudumme Iranin tasavaltaan nyt voidaan, tämän ydinkysymyksen ratkaistua voitaisiin tätä kautta lopettaa myös välikivaltaiset jemenet Iranin ja Saudi-Arabia pitää ottaa mukaan osaksi ratkaisua ja näin lopettaa väkivalta lähi Vielä lopuksi saarto maalla ilmassa on estänyt humanitaarisen avun pääsyä paikalle, että kuitenkin sitä kipeästi tarvitaan ja tällä tavalla tapetaan ihmisiä. Näin on todennut lääkärit ilman rajoja Ihmiset eivät edes, enää edes mene sairaaloihin, koska uskovat, että että niitä, kohde, niitä, niitä vastaan kohdistuu, niihin kohdistuu hyökkäyksiä ja pommituksia. että Teillä on Tanakilta sininen kortti. Hyväksyttekö te sen? Yeah. Edustaja Tanakia, 30 sekuntia. Kiitos, että hyväksyitte tämän sinisen kortin. Te mainitsitte yhdistyneen kuningaskunnan äh, nähtävästi, että yhdistynyt Äh, veto, olisi tehnyt äh, vetoa siinä, että äh, ei tutkittaisi näitä väitettyjä sotarikoksia Jemenissä. Onko teillä jotain tutkimuksia siitä, että Saudi-Arabia olisi todellakin suoraan pommittanut esimerkiksi sairaaloita ja jos tätä on, niin äh, se on vakava syytös ja minua hävettäisi, jos äh, yhdistynyt kuningaskunta yrittäisi näitä peitellä. Mr. for your question. I think there are two issues, uh, Kiitoksia, herra Tanak. Tässä on kaksi kysymystä puheenvuorossa, jotka äh, tätä hämmennyksen aiheuttivat. Ensinnäkin Alankomainen hallituksen etusministeri varmaankin tätä kehittelee eteenpäin. Tämä piti toteuttaa YKssa, se kuitenkin estettiin ja onnistuneesti vielä estettiin, ikävä kyllä, koska uusinta riippumaton tutkimus tehtyihin rikoksiin on avainkysymys. Kun puhuin tällaisesta hyökkä, hyökkäyksistä sairaaloihin, tätä näin on todennut Välkärilman rajoja järjestö tämä ei liittynyt Alankomaiden hallitukseen, vaan viittasi vain siihen, mitä tämä järjestö on itse huomannut tapahtuvan. Kiitos. Täällä oli vielä toinenkin sininen kortti, mutta ehdottaisin, että annan vain yhden sinisen kortin per henkilö. Anteeksi, edustaja Kaava toisen kerran. Seuraava puhuja on Marie kristin Fergia, ungl ryhmästä yksi minuutti. Merci, madame euh, la 2011 Jemenissä oli hieno kansanliikehdintä mutta nyt se on Saudi-Arabian hyökkäysten kohteena ja presidentin vallan kohteena. Tässä halutaan saada meidät uskomaan, että siellä olisi vain sisäinen konflikti hyvien sijojen ja ilkeiden sunnien välillä, mutta tämä vaikuttaa alueellisesti merkittävästi esimerkiksi Iraniin. Tässä osoitetaan, ettei tunneta maan historiaa, poliittista tai yhteiskunnallista historiaa. Yksi asia on varma. Jemen on yksi maailman köyhimmistä maista ja tämä Hahtan ja Heshin välinen taistelu ja Saudien vallankäyttö aiheuttaa tilanteen, ikävän tilanteen, jolta länsimaat sulkevat silmänsä. Otetaanko opiksi Syyrian konfliktin, konfliktista, humanitaarisesta kriisistä? On toimittava siellä, missä pitää, eikä mennä vain YK tai EUn selän taakse piiloon. Seuraavaksi vihreät Eva Barbara Lochbiller. Yksi minuutti. Yksi minuutti kolmekymmentä. Kiitos puhemies. Vuodesta 2015 lähtien Jemenin konflikti on eskaloitunut ja ajanut maan humanitaariseen katastrofiin ja kaikkein eniten tästä kärsivät siviiliväestö, joiden joukossa kaksi miljoonaa lasta, jotka ovat aliravittuja. EUn on varmistettava välittömästi, että Jemenille annetaan tarpeeksi humanitaarista apua. Jemenin konfliktissa on kaksi heikkoa allianssia. Pohjoisessa Huti, kapinalliset yhdessä entisen presidentti Salin kanssa ja nykyinen presidentti Hadik, joka tekee työtä poliittisten voimien kanssa, jotka kuuluvat etelän, etelän separatisteihin. Sen lisäksi tässä on mukana Saudi-Arabia ja Iran. Huti-kapinalliset saavat Iranista aseita ja Saudi-Arabia hyökkää ilma hyökkäyksillään suoraan. Molemmat rikkovat kansainvälistä oikeutta. Yli 2800 sivilistiä on joutunut Saudi-Arabian il- ilmaiskujen kohteeksi samoin kuin Iranin granaattiheittimien kohteeksi. YK on kertonut, että myös elintarvikeleirejä on ryöstetty. Ennen kaikkea jihadistiset ryhmät, kuten Al-Qaida sekä ISIS, ovat sekaantuneet alueelle. Sen vuoksi vaadimme, että kaikki asetoimitukset äh, mille tahansa sodan osapuolelle kiellettäisiin, samoin kuin Saudi-Arabiaan. Ja äh, meidän on löydettävä poliittinen ratkaisu YK johdolla tähän tilanteeseen. Kiitos. Seuraavaksi EFDD-ryhmän nimissä kaksi minuuttia. Fabio Castaldo, olkaa hyvä. Kiitos, puhemies. Mikä olisi paras keino puuttua jonkun maan sisäiseen tilanteeseen? Ulkoa tulee uhkaa, mutta tässä on kyse maasta, tai konfliktista, joka antaa jalansijaa terroristeille. Iranilaiset, jemenit, tässä huti-vähemmistöjä koskevat nämä hyökkäykset pitäisi voida tukea ennemminkin Aadenin satamaa. Se on hyvin tärkeä, tärkeä alue siellä ja siellä on jo kuollut tuhansia ihmisiä ja lisäksi myös on ihan su- suhteettomasti pommitettu siviilialueita. Siellä on ihmisiä ilman riittäviä elintarvikkeita ja sanitaatiomahdollisuuksia. Jotkut ovat joutuneet myös pakenemaan kauas kotoaan. Siellä ihmisoikeuksia loukataan räikeästi ja YK jo vuonna 2008 Saan 2013 antoi päätöslauselmia asioista. Saudien osuus tässä on myös arveluttava ja mietin, mitä tulee tapahtumaan. Meidän täytyy ainakin tehdä eh, minimityö tässä omasta puolestamme. Joskus EU ja Yhdysvallat tukevat muun muassa tiedustelupalveluita järjestöjen kautta. Ja jos ei nyt huomioida sitä, että kun tuetaan Saudi-Arabiaa, että mikä hinta sillä tulee olemaan, ja otetaan huomioon myöskin Iranin ydinsopimus, pitäisi olla todella määrätietoisia, kun tuomitsemme väkivallan ja pitäisi myös tutkia kaikki nämä tapaukset. Siitä olisi hyötyä. Muuten vain katsomme kun asiat tapahtuvat. Kiitokset ja ryhmien viimeinen puhuja EFF, että, äh, herra Niklas Bay. Sa déclaration du 10 janvier dernier. 10. tammikuuta äh, korkea edustaja tuomitsi sairaalan pommituksen, jossa kuusi kuoli, useita loukkaantui. Mukana oli lääketemarajojärjestön edustaja. Hän puhui hyökkäyksestä, jossa tahallisesti kohdentaan toiminta siviiliväestön, humanitaarisen toimintaan, mutta komissio kuitenkin vaatii tutkimuksen avaamista, niin kuin lääketiemarjokin pyytää. Tämä on kolmas sairaala, jota tämä järjestö johtaa, jota on suoraan nyt pommitettu siittien vastaisessa koalitossa, jota Saudi johtaa. Te ette kuitenkaan tuomitse Saudien aseiden käyttöä, jotka kuitenkin on kielletty YK yleissopimuksessa vuodelta 2008, niin suokaa anteeksi, unohdan, että Saudi-ystävämme ovat saan, saivat oikeuden johtaa YK. Ihmisoikeusneuvosto haluaisin muistuttaa, että aikanaan oli vain köyhiä peduin ja saudi Jemen oli silloin suuri sivilisaatio. Saavan kuningatarhan on kaikkien tiedossa. Pitää lopettaa se, että annetaan jemeläisten kuolla saudipommien alla ja pitäisi lopettaa vuosituhantisen perinnön tuhoaminen. Seuraavaksi Edustaja Moska, yksi minuutti. Grazie, presidente. La gravità... Kiitos puhemies. Jemenin tilanteen vakavuus huomioon ottaen ottaen on tehtävä tiivistä yhteistyötä humanitaaristen järjestöjen ja osapuolten kesken. Tämä on ensisijainen huolenaihe, koska siellä väestö kärsii humanitaarisesta tilanteesta, mutta jos sitä ennen nähtiin sellaisia eh, konflikteja, joihin osapuolten pitäisi löytää jokin ratkaisu. Ja on otettava erityisesti huomioon se, mitä, mistä väestö kärsii. Eh, täällä mainittu sairaalahyökkäys ja noin 13 miljoonaa henkilöä on vaarassa joutua nälän hätään. Ja meidän täytyy muistaa myös Saudi-Arabian hyökkäykset, jotka ovat aiheuttaneet pari tuhatta uhria ja on tuhottu myös erilaisia lääkäriasemia ja sairaaloita. Siksi täytyy ryhtyä välittömästi diplomaattisiin toimiin Jemenin kansan tukemiseksi ja on luotava humanitaarinen avustuskäytävä ja saatava myös rauhanneuvottelut uudestaan käyntiin. Kiitos. Kiitokset. Sitten edustaja Nart. Kiitoksia puhemies Jemenin konflikti on historiallinen. Olin siellä yhdyntävän lopulla ja mitä ne oli muuttunut. Sunnit, siia toisiaan vastaan joitakin suotantaa vähemmistöä huteiksi. Sitten Saudi-Arabia on puuttunut niin kuin se on toiminut vuodesta 20 lähtien, koska ollut lähtien pyrkien vaikuttamaan Jemenin. Tällä hetkellä konflikti on historiallinen. Se on yksi niistä monista josta tämä alue on kärsinyt. Iso ongelma tällä hetkellä on äh, Saudi-Arabian rikollinen toiminta. Sisäisessä, sisäinen konflikti on tullut äh, massamurhaksi, äh, ihmisen tappamiseksi. Tässä käytetään myös palkkasotilta, mukana on kolumbialaisia niin kutsut ystävämme, meidän sanoi heille, että nyt riittää, me emme saa aikaan rauhaan Jemeniin, koska ensinhän me, meidän pitää poistaa ulkoiset äh, osapuolet, jotka aiheuttavat konflikteja. On tässä täysin samaa mieltä rauhan konferenssista, mutta jotta tänne päästään, pitää karkoittaa saudit nämä äh, väkivaltaisuuksien aiheuttajat sitten James I'm in close contact with the leaders of the South Arabian Assembly. Kiitos. Minä olen itse Saudi-Arabian äh, liiton äh, puheenjohtaja, jossa on kysymys esimerkiksi, äh, etelä, jossa käsiteltiin Etelä-Jemenin itsenäisyyshakemusta aikoinaan. Tuntuu siltä, että kysymys näissä riidoissa on nyt fundamentalistien välisistä riidoista. Ja se, että Saudi-Arabia eh, ei ole tukenut kumpaakaan osapuolta, on johtanut tilanteen pahenemiseen. Jotkut eh, liikkeet eh, ovat jo ehkäpä ainakin kuuleman mukaan kyenneet järjestäytymään ja vaikuttaa vaikuttaa siltä, että Jemenissä ainoat, jotka kykenevät tuomaan vakautusta, ovat äh, nämä äh, heimot ja Saudi-Arabia ei tätä hyväksy. Ja väestö kärsii ja kuolee sen vuoksi, että Saudi-Arabia ja Iran ajavat omaa politiikkaansa, eivätkä pyrikki löytämään minkäännäköistä ratkaisua Jemenin kriisiin. Jos me olemme vakavissamme Jemenin vakauttamisessa ja tulevaisuuden puolesta, niin silloin meidän täytyy aktiivisesti lähteä toimimaan paikalla olevien ihmisten kanssa sen sijaan, että teemme yhteistyötä tavallisten roistojen kanssa. Kiitos. Kiitokset edustaja Carver. Ja sitten seuraavaksi yksi minuutti edustaja Freund. Näin, bei Ihnen lukee, täällä lukee, että yksi minuutti. Herr Kava hatte 31, hat es aber nicht eingehalten. Kavalla oli puolitoista, mutta hän ei pitänyt kiinni siitä. Mutta teillä on vain yksi minuutti siis. Hyvä puhemies. Niin paljon huonoa tapahtuu ja niin vähän tehdään sen lopettamiseksi. Tämä on strateginen alue. 6000 on jo menettänyt henkensä ja joka päivä tämä luku nousee. 2, 6, 100 miljoonaa on, kärsii nälästä, ei ole puha, puhdasta vettä eikä sähköä. Tällaista Jemenissä on tänä päivänä. Ja sen takia nämä neuvottelut pitää käynnistää mahdollisimman nopeasti. Emme voi myöskään korostaa riittävästi, kuinka tärkeää on, että humanitaariset avustusjärjestöt, jotka tekevät voisivat tehdä tärkeää työtään tuolla alalla ilman esteitä. Meidän EU:ssa pitää tukea YKta tämmöisen äh, pitävän aselevon aikaansaamiseksi, mutta me emme samalla saa viedä aseita tuolle alueelle. Siellä on ihan tarpeeksi ja räjähdysherkkää muutenkin. Ja itse asiassa Kaikkien osallistujien pitää istua tämän konfliktin ratkaisemiseksi yhteisen pöydän ääreen. Herra Freund, valitettavasti minulle juuri sanottiin, että teidän ryhmänne on itse asiassa antanut tai pyytänyt teille kolmekymmentä sekuntia lisäaikaa. Jatkakaa vaan. Minä katson, annan teille nyt kolmekymmentä sekuntia lisäaikaa. Katson jo kelloa. Kiitos puhemies. No itse asiassa on hyvin harvinaista, että olen oikeassa jotta tämä maa myös taloudellisesti saataisiin pystyyn äh, pommitusten jälkeen äh, äh, ja näistä kaauksesta pystyyn. Ja tässä itse asiassa Al-Qaida tai Daesh hyötyy tästä kaatune, jaloilleen kaatuneesta maasta. Ja senpä takia olisi hyvin tärkeää, että myös Pariisin kaltaiset hyökkäykset voidaan estää. Ilmeisesti järjestelmässä on jotain vikaa, mutta onneksi tämä nyt meni oikein. Seuraava puhuja on eh, Ignazio Corau ja yksi minuutti. Grazie, presidente. Kiitos. Satoja uhreja, siviiliuhreja ja muita osoittaa, kuinka vakava tilanne Jemenissä on. Jemen on ollut pitkään tällaisessa vaikeassa olosuhteissa, mutta nyt tilanne on kärjestynyt ja siellä monet voimat jylävät sotatantereilla. Ja on muistettava, että ne ovat monesti ystäviämme. Täällä on ehdotettu monia asioita, on puhuttu hienoista ohjelmista, rauhanohjelmista, tehdään sitä ja tätä, mutta ei näytä kuitenkaan olevan selvää ja eh, eh, ei toimita kyllin pontevasti sanovaksemme että että me myymme aseita Saudi-Arabialle. Esimerkiksi Italian hallitus tekee näin. Italiasta lähtee edelleen pommilaivueita. Myös Yhdysvallat ja muut maat myyvät aseita tuolle alueelle. Meidän pitäisi olla hieman tiukempia Saudi-Arabiaa kohtaan, jos haluamme olla uskottavia ulkopolitiikassamme. Seuraavana puhujana listalla on herra Francisco Assis, joka kuitenkaan ei näytä olevan täällä salissa joka tarkoittaa sitä, että annan sitten seuraavalle puheenjohtajalle Michela Gifridalle minuutin puheenvuoron. Presidente. La situazione in Yemen è letteralmente... Kiitos puhemies. Jemenin tilanne on dramaattinen. Yli 80 prosenttia jemeniläisistä tarvitsee humanitaarista tukea. 21 miljoonaa ihmistä on ääriolosuhteissa ja tilanne heikkenee päivittäin. Erilaisiin vastaanottokeskuksiin ja sairaaloihin isketään päivittäin. Tilanne on heikko, mutta niin se on monissa muissakin alueen maissa. Tässä pitää katsoa koko aluetta. Ei voi ajatella, että Jemen on yksin sisällissodassa. Jemen on jo pitkään ollut pelinapulana Iranin ja Saudi-Arabian välillä. Riedin ja Teheranin äh, tilanteet heijastuvat myös Sanaan, jossa al toimii se, että jemeniläishenkilö il, hänet ilmoitettiin persona non grataksi hiljattain on huolestuttavaa. Meidän täytyy jatkaa tätä taistelua ääriliikkeitä ja terrorismia vastaan. Kiitos. Seuraavana Catch Ai, johon on kolme puheenvuoropyyntöä. Herra Stanislav Polchak, ensimmäisenä yksi minuutti. Děkuji vám, paní předsedkyně, za udělení slova já si velmi vážím úsilí. Kiitoksia, hyvä puhemies. Kunnioitan kovasti Euroopan toimielinten ponnistuksia, kun ne pyrkivät ratkaisemaan Jemenin humanitaarisen tilanteen, mutta käsittääkseni on erittäin ö, huono se, että olemme pelkästään päältäkatsojien roolissa Iranin ja Saudi-Arabian välisessä taistelussa tuolla alueella – se on valitettavaa ei pelkästään siitä syystä, että meillä on jo rooli ja olemme lähettäneet rahoitusta tuolle alueelle Euroopan unionina. Ja lisäksi se on valitettavaa suhteessa siviiliväestöön. Sillä siinä vaiheessa, kun Saudi-Arabia hyväksyy pitkällä aikavälillä tällaisen koalitiojohtajan roolin, jossa mukana Eurooppa ja Yhdysvallat. Meidän täytyy neuvotella Iranin kanssa myöskin, jotta sieltä ei tule, se ei synny, muodostu miksikään tällaiseksi laukaisualustaksi koko paikka. Kiitos Nikola Kaputo yksi minuutti. Kiitos puhemies. Jemenin humanitaarinen tilanne on vakava. Lähes tulkoon kaksi kolmasosaa kansasta tarvitsee apua ja tilanne on lähellä sotaa. Iran ja Saudi-Arabia käyvät alueella heimotaistelua. Tällä hetkellä humanitaarinen tilanne on arvioitu olevan kolmannella tasolla, eli kaikkein kiireisimmällä tasolla. Pommit eivät säästä ketään. Tässä jälleen isketään humanitaarisia avustustyöntekijöitä ja siviilejä vastaan. Ja jälleen on isketty lääkärit ilman rajoja sairaalan. Isketään myös infrastruktuureihin, joita siviilit käyttävät, ja tätä kautta syntyy viattomia uhreja ja kriisi hankaloituu. EUn on saatava äänensä kuuluviin ja sen on tehtävä yhteistyötä kansainvälisen yhteisön kanssa ja löydettävä poliittinen ratkaisu. Kiitos, minuutti. Kiitos, puhemies. Viime lokakuussa punaisesta rististä sanottiin, että viiden sotakuukauden jälkeen, Jemen oli vähän niin kuin Syyria viiden sotavuoden jälkeen, ja siellä on val- valtavasti siviiliuhreja. 630 lasta myös menehtyi. Humanitaarinen kriisi YK mukaan on pystyssä 21 miljoonasta kansalaisesta yhdeksällä miljoonalla ei ole, ei ole vettä. 300 000 lasta kärsii nälkää syrjäytymisestä anteeksi, koska siellä on ai, ai, alueita eristyksissä. Pakolaisleirejä on pommitettu, kouluja, sairaaloita on, on pommitettu, sivullisuhrejaan paljon ja lääkärit ilman ja rajoja tilojakin on pommitettu. Meillä EU:ssa on velvollisuus tuoda esille Jemenin sotarikokset ja komission pitää ryhtyä ryhtyä toimenpiteisiin. Kiitos seuraavana lopuksi ministeri Konders korkean edustajan nimissä. Uh, Kiitoksia, hyvä puhemies. Aloitan asiasta, joka mainittiin. Me emme saa jäädä pelkästään päältä katsojiksi. Se on mielestäni tärkeä lausunto. Sillä päältä katsoja emme saa olla, emmekä sitä myöskään ole. Tämänhetkinen Jemenin tilanne on käsittääkseni, kuten monet täällä ovat maininneet, on erittäin huolettava kaikille neuvoston jäsenille ja mielelläni puhun Federica Mogherinin puolesta tässä kysymyksessä. Ihan henkilökohtaisesti haluaisin todeta sen. Olen käynyt Jemenissä paljon. Jemen on sellainen maa, jossa on ollut ekologisia katastrofeja, korkea väestömäärä, vaikea ympäristö ja huono hallitus. Tämä kombinaatio, varsinkin tuolla alueella, on johtanut siihen kriisiin, joka meillä on nyt käsillä. Tilanne on katastrofaalinen, kaikki humanitaariset äh, avustustahot ovat kuvailleet tahoa katastrofaaliseksi ja kaikki ovat erittäin huolissaan. Kysymys on siitä, että jäämmekö päälle katsojassa vai emme. Korkean edustajan rooli on myös se, että me olemme yksi niistä harvoista toimijoista, joka kykenee keskustelemaan kaikkien osapuolten kanssa ja sitoutumaan. Se on tärkeää, erityisesti koska humanitaarinen kriisi voidaan ratkaista vain siinä tapauksessa, että se on yhdenmukainen edistyksen kanssa poliittisessa ratkaisussa. Usein on näin maininnut täällä tänä iltapäivällä ja voin sitten ratakin monia tässä suhteessa. Monet ovat sanoneet, että tämä on se avainkysymys, joka meillä on edessämme. Tietysti tämä liittyy myös ihmisoikeuskysymyksiin. YK on ihmisoikeusneuvosto, ja to, luonnollisesti en puhu tässä kansallisesta näkemyksestä niin lähtien. Minulla on tietysti omat näkemykseni alankomainen hallituksen jäsenenä, mutta on selvää, että YK on hyväksynyt kompromissipäätöslauselman, kyllä kompromissi sellaisen toinen 10.2015, joka määrittelee ehdot kansalliselle tutkintavaliokunnalle, jonka EU olettaa työskentelevän riippumattomasti. Toisin sanoen, se toistaa meidän vetomuksemme riippumattomasta tutkimuksesta ihmisoikeusrikkomuksiin kansainvälisen rikosoikeuslainsäädännön vastaisiin rikkomuksiin ja me myös seuraamme sitä, millä tavalla seuraavassa neuvoston kokouksessa korkeudustaja päivittää näitä tietoja. Tämä on kaikki hyvin tärkeää. Usea teistä on ottanut esille ei pelkästään humanitaarisen tilanteen, vaan myös sen, että tulee kunnioittaa kansainvälistä humanitaarista lainsäädäntöä. Olemme huolissamme siitä, mikä näyttäisi olevan erilaisten mitä rypälepommien käytön esimerkiksi tuolla alueella. Ja jäämme seuraamaan selkeästi eri tutkimuksia näistä aiheista. Asekysymyksessä, kuten tiedätte, kauppasaarto, joka koskee aseita Saudi-Arabiaan, ei ole vastaus tuon alueen kriiseihin, vaan 2894 yhteinen kanta on asia, josta keskustellaan työryhmässä, joka käsittää, käsittelee näitä asevientiä, jonka johdossa ulkoisen hallinto on. Myös jännitteet Saudi-Arabian ja muiden välillä tulee esille ja se, millä tavalla sillä on vaikutuksensa – YK on helpottamiin Jemen-keskusteluihin. No sen ei pitäisi. Kaikki, koko kansainvälinen yhteisö ja alueelliset toimijat työskentelevät aktiivisesti mukaan lukien korkea edustaja tukeakseen keskusteluja, jotka liittyvät Jemenin tilanteeseen. Ja kaikki ponnistelut täytyisi tehdä sen suhteen, ettei vaaranta näitä keskusteluja. Uskoakseni seuraavana päivinä sanan aikaiseksi edistystä ja käsittääkseni prosessi voi editä, edetä näissä neuvotteluissa, mutta ajoitus saattaa viivästyä. Nyt näyttää siltä, että tässä mennään helmikuun alulle. Tuemme täysin YK erikoislähettilän Ismail Uchei Ahmedin toiminta-alueella. Hän on vääjäämättömästi matkustanut tuonne paikan päälle Jemeniin ja varmistanut sen, että kaikki on mahdollista. Jemenin hallituksen julistukset ovat meistä myöskin luotettavia ja Saudi-Arabia on sitoutunut näihin neuvotteluihin Oletamme, että sen tavoitteena on täytäntöön panna kestävä tulitauko ja ryhtyä toimenpiteisiin, jotka vievät eteenpäin 2216 YK päätöslauselmaa. Lääkärit rajoja järjestön kysymys on tullut esille Euroopan parlamentin eri jäsenten toimesta. Olemme nähneet yhä enemmän hyökkäyksiä viime kokoisen ajan eri puolilla maailmaa kohdistuen tähän järjestöön. Tietysti asiaa täytyy tutkia. Ja oletan myös, että YK on korkea edustaja raportoi tästä asiasta myös tulevissa neuvotteluissa tai hänen kanssaan käydä. Kysymys on vielä siitä, että käännymmekö Teheranin puoleen? Kyllä. Poliittisesti se on tukenut kehitystä ja kurdien asemaa. Ja näin Iran on tärkeässä alueellisessa asemassa tuolla, ja EU rohkaisee sitä tässä suhteessa. Se on myös tilanteessa, jossa se kykenee keskustelemaan eri osapuolten kanssa ja rohkaisee Iranin viranomaisia siihen, että ne ovat mukana tässä poliittisessa kestävän ratkaisun luomisessa. Moni mainitsi myös aivan oikein sen, että jos näin ei tapahdu, niin vain ISIS ja muut ryhmät, ääriryhmät hyötyvät siitä. Haluaisin kiittää teitä kovasti, hyvä puheenjohtaja, mahdollisuudesta keskustella Jemenistä. Tämä ei pelkästään ole kiireellistä. Jos katsotaan niiden ihmisten lukumääriä, jotka ovat äärimmäisessä hädässä, niin meidän tarvitsee kyllä kääntää tähän kaikki poliittinen huomiomme. Olemme saaneet oppia kovalla tavalla että lähi epätavakaudella on suora vaikutus meidän omaan turvallisuuteemme, eikä tämä kriisi päätty pelkästään kattavan poliittisen lopputuloksen avulla. Meidän täytyy ihan fyysisesti ja taloudellisesti rakentaa uudelleen kaupunkia. Saanaissa, jos käytte, niin näette, että tuo työmaa on valtava. Kansainvälistä tukea siis tarvitaan. Joka tapauksessa Euroopan, Euroopan unionin tavoitteena on ottaa mukaan kumppaninsa tuolla alueella ja saada aikaiseksi näin koordinoitu lähestymistapa ja olla mukana siinä, että se on mukana jälleen rakentamassa Jemeniä niin, että se hyödyttää kaikkia jemenilaisia. Kiitos ministeri tästä täydellisestä tai hyvinkin